vielä tänään parin tunnin kuluttua. Seuraavana keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista työjärjestyksen 135 artiklan mukaan ensimmäinen keskustelu albinismista kärsimien henkilöiden tilanne Malawissa ja muissa Afrikan maissa. Kahdeksan tekstin laatijaa puhuvat Ensin edustaja Vuoli Valero. Kiitos paljon puhemies. Yksi 20 000 kärsii albinismista, kaksi miljoonaa Nigeriassa. Näiden henkilöiden syrjiminen on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta myös muualla maailmassa vakava ongelma. Yli 600 iskua 26 maassa viime vuonna – Usein on uskottu, että ruumin osat voivat auttaa onneen. Tämä on tällaista taikauskoa, joka on meistä ihan absurdia, emmekä voisi uskoa, että tällaista vielä tänä päivänä tapahtuu. Vaikka muutamat maat pyrkivät estämään tällaiset järkyttävät iskut ja ruuminosilla käytävän kauppa, niin ei ole riittävästi toimia – jolla estetään nämä toimet tai huolehditaan uhreista ja uhrien suojelusta. On tärkeää, että maat lähtevät nyt voimakkaasti estämään nämä murhat. Rikolliset on saatava oikeuden eteen, mutta samalla ennaltaehkäisy on tärkeää. On lisättävä tietoisuutta. Kansalaisten on saatava tietää enemmän, mistä albinismissa on kyse, miksi jotkut kärsivät albinismista. Se on tärkeää. Samalla on tuettava heitä, ehkä suojattuja asuinmahdollisuuksia, poliisin läsnäoloa. Ennen kaikkea on kuitenkin vastustettava sitä köyhyyttä ja syrjäytymistä, josta nämä ihmiset kärsivät enemmän kuin valtaväestö. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Seuraava laatija on edustaja Eli Vautmans, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Majeso Isak, se on viimeisen uhrin nimi meidän tietojen mukaan. Viaton nuori, 12-vuotias. Hänet kaapattiin, raiskattiin, murhattiin, ilmeisesti sämen luidensa ja hiustensa vuoksi koska kuvitellaan, että niissä on jotain taikavoimia. Tällaista nyt tapahtuu tällä hetkellä. Viimeisen yhdeksän kuukauden aikana Malavissa on tullut hirmutekoaalto, joka on kohdistunut alvineihin. Näitä ihmisiä syrjitään ja sorretaan, mutta kuten kollega sanoi, me tiedämme, että tämä on vain jäävuoren huippu. Olemme kuulleet 600 ihmisestä, joita on sorrettu ja jotka on tapettu. Ja kollega, yksi 20 000 ihmisestä Afrikassa kärsii albinismista. Eli meidän velvollisuutemme on palvella heidän ihmisoikeuksiaan. He näyttävät erilaisilta, mutta ei se tarkoita, että heidät voi tappaa. Me emme täällä Euroopan parlamentissa voi kuvitella, että tämä nyt on meistä kaukana, tämä tapahtuu Afrikassa ainoastaan. Ei, vaan meidän pitää varmistaa, että vuonna 2017 lopetaan tämä taikauskoisuus. Tarvitaan parempaa koulutusta. Meidän täytyy keskittyä rikollisjärjestöihin, jotka käyvät kauppaa näillä ruumiilosilla. näillä valkoisella hiuksella on mukaan jotain taikavoimia. Tähän pitää puuttua. Nämä ihmiset pitää pidättää ja täytyy suojella albinismista kärsiviä lapsia – ja meidän täytyy poistaa tämä syrjintä maailmasta. Eli kollegat, me nyt se, että jokainen maailmassa, oli sitten mustavalkoinen tai keltainen tai minkä värinen tahansa, niin että hän pystyy nauttimaan ihmisoikeuksistaan. Kiitos. Thank you well. Kiitos paljon. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Holman Crespo. Olkaa hyvä. Presidente, eh, es. Kiitoksia, puhemies. On hyvin paljon albinoja, joita on tapettu, jotka ovat kadonneet Malavissa, Ruandassa, Tansaniassa. Nämä ovat kammottavia lukuja. Viime vuosina ainakin 20 on murhattu ja 150 on ollut jonkinlaisen hyökkäyksen kohteena. Ja tässä ei ole mukana edes niitä, jotka ovat kadonneet. Malavin hallituksen täytyy ryhtyä poliittisiin oikeudellisiin toimiin, jotta nämä hyökkäykset saadaan päättymään. Ja samoin EU-ssa ja jäsenvaltioissa, jotka antavat eniten apua näille valtioille, meidän täytyy korostaa ihmisoikeuksia tällä alueella ja erityisesti meidän täytyy suojella näitä vaarassa olevia ihmisiä. Mutta emme voi vaatia ainoastaan, että noudatetaan ihmisoikeuksia tiukasti, vaan meidän täytyy myöskin miettiä talousmallia ja uuskolonialismista mallia, joka aiheuttaa nälänhätää ja kuivuutta ja joka tuhoaa satoja. Albinoihin kohdistuva väkivalta ei johdu ainoastaan taikauskosta ja noituudesta, vaan se on myöskin ongelma, joka liittyy epätoivoon ja köyhyyteen. Meidän täytyy puuttua kumpaankin. Kiitos. Eh, muchas gracias. Kiitos paljon, edustaja Baran Orban Crespo. Voite, tune kelam. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kelam, minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Albinoilla Afrikassa on vastassaan valtavaa syrjintää ja sortoa. 172 albinoa viime vuonna murhattiin. Hyökkäyksiä on ollut heidän ruumiin osiaan halutaan hyödyntää. Malavissa on syntynyt tämän vuoden aikana uusi aalto murhia. Oikeusjärjestelmä ei ole onnistunut suojelemaan tätä haavoittuvaa vähemmistöä rikollisjoukkioilta. Vitoamme Malavin viranomaisiin, jotta he tekisivät kaikkensa ja suojelisivat albino-kansalaisia. He tarvitsevat vahvat takeet valtiolta terveytensä, turvallisuutensa varmistamiseksi. Malavin viranomaiset voisivat seurata Tansanian ja Mosambikin hyviä käytänteitä. Tulisi lisätä julkista tietoisuutta, koulutusta ja myös kansalaisten suojaa. Kiitos. Äh, Aita. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Post. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Puhun nyt ruotsia. Hyvät kollegat ja komission jäsen Jourova. Tämänlainen kiireellinen aihe on minullekin tärkeä. Haluan tukea Malavin ja muiden Afrikan valtioiden henkilöitä, jotka kärsivät albinismista. Minkälainen tilanne on tällä hetkellä? No, albinismista kärsivät tapetaan, heitä syrjitään päivittäin. Edes kuolleet eivät saa levätä rauhassa, vaan ihmiset haluavat edelleen hyödyntää heidän ruminosia. Heidän elämänsä on uhattuna aina. Naiset ja lapset ovat haavoittuvaisessa asemassa. Lasten ruumin osia myydään, mutta miten voidaan ratkaista tämä tilanne. Haluamme parempaa lainsäädäntöä, parempaa nykylakien noudattamista, toimintasuunnitelmien noudattamista, enemmän resursseja, paremmat koulutusmahdollisuudet poliiseille. EUn toimielinten ei voida sallia sitä, että suljetaan silmät tältä. Nyt meidän on todella toimittava tehokkaasti. Haluaisin myöskin sanoa, että rakenteellinen syrjintä – vaatii myös ajattelutavan muutosta. Emme voi sallia sitä, että ihmiset edelleen kuolevat ihan värinsä takia vuonna 2017. Malawi ja muut Afrikan valtiot on saatava suojelemaan kaikkia omia kansalaisiaan, kaikkia ihmisiä, jotka siellä elävät. Ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että näin todella käy. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Edustaja Charles Tannock, puolitoista minuuttia. Puhemies. Albinoiden tilanne Malavissa on traaginen ja muistan, että puhuimme tästä samasta asiasta lähes 10 vuotta sitten Tansanin osalta. Viattomia albinoja tapetaan ja monet heistä ovat lapsia. Heitä tapetaan ruumiinosin vuoksi ja tätä tapahtuu muissakin Afrikan maissa. Siellähän on yhä enemmän tapettuneita ihmisiä. Burundiassa, Mosambikissa, Keniassa, Nigeriassa ja Zambiassa esiintyy myöskin tätä, näitä ilmiöitä. Näillä albineilla on jo ongelmia, esimerkiksi heillä on korkea ihosyöpäriski, mutta nyt heitä myöskin murhataan, jotta voidaan tyydyttää lääketieteen tarpeelta, joka on kuitenkin hyvin lähellä noituutta. EU pitää kampanjoida asiasta ja pidän hyvänä Malawin rikos lainsäädännön uudistusta ja sitä, että nyt on hyväksytty alueellinen toimintasuunnitelma 2017-2021 Afrikan unionissa ja YKssa. Tämä on myönteinen merkki siitä, että Afrikan johtajat haluavat päättää kaiken syrjinnän albinoja vastaan ja haluavat asettaa syytteeseen ihmiset, jotka ovat hyökänneet tätä väestön osaa vastaan. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Ta- Kiitos, edustaja Chanok. Ja seuraavaksi edustaja Korrao, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Malawi ja muut Afrikan maat kärsivät järkyttävistä ihmisoikeusrikkomuksista albinismin takia. Tämä johtuu uskomuksista, taikauskosta, yksilöt ja jengit, jotka ovat tietämättömiä, he ovat myyttien vallassa albinismin suhteen, ovat johtaneet siihen, että albiinot kärsivät tapoista, murhista, raiskauksista, sosiaalisesta syrjäyttämisestä, eivätkä he saa julkisia palveluja käyttääkseen. Kyseessä on valtava taistelu, jotta voitaisiin estää nämä järkyttävät äh, rikokset. Tässä päätöslauselmassa vetoamme jäsenvaltioihin ja EU-hun, jotta olisimme näihin maihin yhteydessä ja tukisimme niiden ponnisteluja, jotta saataisiin sellaista politiikkaa, jossa huomioidaan albiinoiden tarpeet. On tarjottava myös äh, rahoitus- ja teknistä tukea. Katson, että erityisen työryhmän perustaminen poliisiviranomaisten pariin voisi olla yksi hyödyllinen väline ennaltaehkäisyssä. Grazie. Kiitos. Edustaja Korava. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Borgesio. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on tabukysymys ollut monta vuotta ja silloin harvat parlamentin jäsenet, esimerkiksi minä. Ja siksi halusimme nyt esittää tämän asian ryhmämme nimissä, jotta voimme korostaa, että me olemme jo pitkään puhuneet tästä ongelmasta. Tämä on tietysti arkaluontoinen ja tabu, koska tätä ei koskaan ole käsitelty kunnolla. No, tietenkään Afrikan hallitukset eivät tähän suoraan liittyneet, koska kyse on 27 afrikkalaisesta valtiosta, joissa on tätä ongelmaa esiintynyt. Tässä nyt puhutaan Malawista. Presidentti Matarika on nyt puhunut tästä ja ryhtynyt toimiin. Eli tässä nyt kohdistetaan toiminnat ruumiin osien myyjiin. Tämä on kammottavaa kaupankäyntiä koulunkäyntiä, ja tämä on yksi kaikkein inhottavimmista vainon muodoista. Ja tämä on vielä tabuaihe. Ja tänään kun nyt keskustellaan ihmisoikeuksista Afrikassa, niin Euroopan parlamentin olisi pitänyt olla rohkea ja puhua toisestakin tabusta, eli valkoisiin kohdistuvasta rasismista. Mutta täällä nyt puhutaan albinoista, ja tämäkin on tavallaan valkoisiin kohdistuvaa rasismia. Kyse on heikossa asemassa olevista henkilöistä, joita tulee suojella. Ja meidän pitää ryhtyä konkreettisiin toimiin heidän osaltaan. Euroopan pitää saada äänensä kuuluville paljon äänekkäämmin YKssa, mutta myöskin Afrikan unionissa. Sillähän on aika paljon syitä kuunnella Eurooppaa. Afrikan unionin täytyy sitoutua yksittäisten hallitusten kanssa ja toimia siellä, missä pystytään puuttumaan tähän kaupankäyntiin, joka on häpeällistä kaikkien kannalta. Kiitos. Edustaja Borgesio. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Venta. Minuutti. Kiitos, puhemies. Leimaminen on yhä uudestaan esiin tuleva ongelma tässäkin tapauksessa. Albinismista kärsivät. Viime vuoden heinäkuussa myös puhuimme tästä aiheesta. Nyt ei riittävää uhrien suojaa, riittävällisiä oikeudellisia keinoja. Nyt ei myöskään auteta riittävästi uhreja. Malawi, Tansania, Mosambik, näissä maissa albinot pelkäävät, että heidät kaapataan, heidät tapetaan. Heiltä viedään ruumiin osia. Tämä tietenkin pelottaa heitä. He eivät pääse kouluihin, sairaaloihin. Tällainen suunnitelmahan on jo hyväksytty, jolla parannettaisiin oloja, mutta olisi tärkeää, että kyseiset maat todella työstäisivät konkreettisia strategioita, jotta huolehdittaisiin huolehdittaisiin siitä, että koulutus on riittävä, että selvitettäisiin vähän, valistettaisiin ihmisiä. Alue- ja paikallisyhteisöllä on tässä varmasti tärkeä rooli, samoin kuin kansalaisjärjestöillä. Kiitos. Edustaja Kienge saa seuraavan puheenvuoron. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor presidente. Kiitos, puhemies. Albinojen eh, tragedia ei ole hyvin tiedossa. Uhreja kuitenkin on satoja. Heidän geneettinen tilanteensa on johtanut siihen, että heitä kohdellaan tällä tavalla. Heidän tarpeitaan ei huomioida äh, esimerkiksi terveydenhuollossa. Edistystä on saatu aikaiseksi tietyissä maissa, muun muassa Tansaniassa. Äh, myös poliittisesti on haluttu heidät äh, integroida yhteiskuntaan. Mitä nyt sitten tapahtuu? Euroopan unioni on nostanut asiaa esille, tietoisuutta on lisätty myös Afrikan unionissa ja YKssa. Näin voidaan välittää myönteinen viesti, konkreettinen viesti myös afrikkalaisten johtajien keskuuteen. Päävastuuhan on valtiolla. Sen tulee suojella kansalaisiaan mukaan luettuna herkässä asemassa olevat ryhmät. Myös Malavissa tarvitaan tehokasta suojaa albiinoille heidän oikeuksiaan on puolustettava ja heidän koskemattomuuttaan ja terveyttään on puolustettava. Emme voi hyväksyä sitä, että näihin ihmis, ihmisiin kohdistuu äärimmäistä väkivaltaa ja heitä äh, äh, vainotaan. Kyse on kulttuurisesta seikasta, äh, musta maalauksesta näiden henkilöiden suhteen, joka käynnistyy jo koulussa. Kyse on vanhoista käytänteistä ja tänä vuonna 2017 ei enää pitäisi olla sijaa tällaiselle perinteelle. Albiinoja ei voida unohtaa, heitä ei voida jättää talonsa varaan. Kiitos. Edustaja Kengä. Edustaja Pospisil. Kiitos oikein paljon, puhemies. Minä haluaisin tukea aikaisempia puhujia omassa puheenvuorossani. Mielestäni on hyvä, että olemme hyväksymässä nyt päätöslauselmassa, jossa tuomitsemme toimet, jotka kohdistuvat näihin ihmisiin Afrikassa. On aivan oikein, että yksityiskohtaisesti selvitetään ja esitetään kaikki ne asiat, joita albinismista kärsivät kohtaavat Afrikassa. Olisi kuitenkin hyvä, jos komissio täytäntöönpanijana voisi diplomatian keinoin pyrkiä painostamaan Afrikan maita, Malavia tässä tapauksessa, jotta huolehdittaisiin siitä, että albinismista kärsiviä suojellaan aivan erityisesti. Päätöslauselmassa puhutaan niistä järkyttävistä tehoista, teoista, jotka kohdistuvat näihin ihmisiin. Tällainen on mahdotonta tänä päivänä. Meidän on suojeltava näitä ihmisiä. Seuraavaksi Hetman, yksi minuutti. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Sytuacja albinosów w Afryce... Puhemies, albinojen tilanne Afrikassa on erityisen järkyttävä. Kyse on keskiaikaisista käytänteistä eikä niinkään nykypäivään viittaavista asioista. Ajatellaan, että albiinoilla olisi jonkinlaisia taikavoimia, heidän osillaan olisi taikavoimia ja jotkut ovat valmiita maksamaan tuhansia dollareita, jopa miljoonia näistä osista. Albiinot ovat siis vaarassa, heitä huhataan kuolemalla, on myös sairaita, joiden kimpuun hyökätään. Ennen kaikkea tulisi toimia koulutuksen saralla, valistuksen saralla, niin että voidaan vakuuttaa ihmiset siitä, että mistään taikavoimista ei ole kyse. Eihän se ole totta. Täytyy myös parantaa tilannetta ja albinojen elinolosuhteita niin, että he pääsevät koulutuksen piiriin, terveydenhuollon piiriin, saavat psykologista tukea. Ja korostaisin sitä, että jos albinot suljetaan äh, turvaan, niin tämä on vain harhakuva turvasta. Kiitos seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Faria, olkaa hyvä. Kiitoksia kollegat komission jäsen. Yli vuosi sitten hyväksyttiin päätöslausuma, joka liittyi albinismista kärsiviin henkilöihin Afrikassa, erityisesti Malavissa. Ja näihin ihmisiin kohdistuvat murhat ovat lisääntyneet hälyttävästi viime aikana, ja tämä koskee muitakin maita, kuten Etelä-Afrikkaa ja Tansaniaa. Myöskin albino lapset joutuvat kärsimään tästä ja usein heidän perheensä hylpäävät heidät, he joutuvat rikollisten uhreiksi, he eivät saa suojelua poliisilta kovin usein. Ja tietysti nämä rikolliset sitten hyödyntävät näitä taikauskoja, jotka liittyvät albinojen ruumiin osiin. Meidän täytyy tuomita albinoihin kohdistuva väkivalta, ja näissä maissa pitää tehdä jotain tälle ilmiölle. Tästä asiasta pitää levittää tietoutta. Meidän täytyy torjua taikauskoja, emmekä voi hyväksyä sitä, että tällaiset kammottavat käytänteet jatkuvat. Edustaja Caputo arvoisa Kiitos puhemies. Ihmisiä äh, suljetaan yhteisönsä ulkopuolelle, kidutetaan äh, tapetaan. Tämä on albiinojen tilanne monissa Afrikan maissa, Saharan eteläpuolella ja myös Intiassa ja Tyynemeren alueella. Pahin tilanne on Malavissa. Siellä joka vuosi monet ihmiset, jotka kärsivät albinismista, tapetaan ja heidän ruumiinosiaan myydään rituaalisiin tarkoituksiin, noituuteen. Amnesty International äh, raportissaan toteaa, että 2014 murhat ovat lisääntyneet ja näin äh, albinot joutuvat elämään jatkuvassa pelossa. Meidän on otettava kaikki toimet käyttöön, jotta voimme taata albinismista kärsiville heidän oikeuksiensa ja ihmisoikeuksiensa toteutumisen. On toimittava kaikin tavoin niissä maissa, joissa näitä rikoksia tehdään, esimerkiksi Malavissa, niin että tarjotaan tehokasta suojaa albiinoille. Heidän oikeuttaan elämään ja henkilökohtaiseen turvauteen on taattava. Kiitos. Edustaja Maria, yksi minuutti. Kiitos paljon, puhemies. Tuen tätä päätöslauselmaa, allekirjoitin sen myös. 20 000 ihmistä. Näitä ihmisiä murhataan, syrjitään, kohdellaan epäinhimillisesti, ei ainoastaan Malavissa, vaan muissa Afrikan maissa. Jos naisille syntyy albino lapsi, hän saattaa hylätä vauvansa – kaikki näin siksi, että uskotaan taikauskoisin ajatuksiin, että että albinojen ruuminosia voidaan käyttää parantavana voimana. Tämä on saatava loppumaan. Ihmiset metsästävät albinoja eläkseen. Meidän on huolehdittava siitä, että kannustetaan näitä maita suojelemaan albinoja. Kiitos. Anche lei un minuto. Edustaja Kelly, yksi minuutti. I too am deeply concerned and appalled by the situation. Minä olen järkyttynyt Malavin albiinojen tilanteesta. Jatkuva mustamaalaus, murhat, ruumiinosien myyminen kohtaa albiinoja. Heidän kohtalonsa on järkyttävä. Albiinot eristetään, syrjäytetään yhteiskunnasta, heidän kohdistetaan väkivaltaa ja heidän perusoikeuksiaan ei kunnioiteta. Vetoan näiden maiden hallituksiin, jotta rikoksen tekijät saadaan tuomiolle ja lopetetaan rankaisemattomuus näissä maissa. On välttämätöntä, että koulutus ja terveydenhuolto ovat myös albinoiden saatavissa, niin että uhreja tuetaan. EUn täytyy olla tiukkana eikä sallia näiden ihmisoikeusrikkomusten jatkumista. Haluan onnitella äh, meppejä puheenvuoroista ja tästä työstä niin, että nämä järkyttävät käytänteet saadaan loppumaan. Honorevole Denano. Kiitoksia sitten Dynano. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Albinismista kärsivät henkilöt elävät usein silkkaa helvettiä, koska yhteiskunnassa ei riittävästi tietoa. Tämä koskee erityisesti Malawia ja tiettyjä muita Afrikan maita. Eli valtioiden pitää levittää tietoa tästä asiasta mutta meidän pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan suojella tätä haavoittuvaa väestön osaa. Meidän pitää suojella uhreja, erityisesti naisia, jotka usein raiskataan, koska taikauskon mukaan seksi albino naisen kautta kanssa parantaa AIDSin. Ja erityisesti pitää kiinnittää huomiota myöskin lapsiin, jotka ovat kärsineet näistä käytänteistä – He joutuvat usein kärsimään myöskin koulussa, ja Euroopan unionin täytyy auttaa näitä valtioita levittämään tietoa kansalaisille näistä asioista. Tämä on ehdottoman tärkeää, koska tätä kautta voidaan löytää kestävä ratkaisu tähän kysymykseen. Kiitos. Grazie, ultimo inter... Kiitoksia ja lopuksi vielä edustaja Polchak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Tento pří... Kiitos, puhemies. Tämä on todella järkyttävä asia. On Satoja tapauksia, järkyttäviä tapauksia. Kun luin tätä tekstiä, oli vaikea ymmärtää, että tällaista tapahtuu nykyaikana eikä keskiajalla. Nyt on pohdittava sitä, miten uskoa vastaan voidaan taistella. Koulutusvalistus on tärkeä asia, mutta siinä menee aikaa. Tietenkin valistus on tärkeää, mutta uskoisin, että näitä ihmisiä on kuitenkin suojeltava mahdollisimman pian nyt. Siksi on huolehdittava riittävistä rangaistuksista, on huolehdittava siitä, että hallitukset sitoutuvat näissä kyseisissä maissa suojelemaan kansalaisiaan. Tämä on ainoa tapa taistella nyt tällaista ajattelua vastaan, tällaista taikauskoa vastaan. Kiitos. Kiitoksia ja sitten komission jäsen Jurova. Korkean edustajan nimissä, olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet, minä haluaisin kiitellä siitä, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoron näin tärkeässä ihmisoikeuskysymyksessä. Viime vuosina olemme nähneet, että ihmisoikeusrikkomukset ovat lisääntyneet paljon Malavin Venäjä vastaan ja muissa Saharan etelänpuolisissa maissa. Tällaiset syrjivät ja rikolliset toimet ovat hyökkäyksiä, iskuja, ihmiskauppaa, murhia. Kun tästä aiheesta viimeksi keskusteltiin täällä parlamentissa, parlamentin jäsenet kiinnittivät huomiota usein ratkaise, useisiin ratkaiseviin toimiin, joihin olisi ryhdyttävä. Nämä ovat edelleen hyvin tärkeitä toimia – siitä syystä EU on ollut yhteistyössä näiden kyseisten maiden kanssa, on kehottanut suojelemaan ihmisiä, jotta voidaan estää hyökkäykset albinoja vastaan. Rikolliset on saatava oikeuden eteen. Tämä vaatii myös lisää yhteistyötä rajat ylittävästi, koska usein tällä ongelmalla on alueellinen ulottuvuus. Samanaikaisesti olemme tukeneet sitä, että pitää huolehtia siitä, että päästään eroon yhteiskunnan leimaamisesta. On ymmärrettävä, että tarvitaan sekä sosiaalisia, koulutuksellisia ja lääketieteellisiä toimia. Pitkän aikavälin toimiin on sitouduttava – läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan kanssa. Silläkin on roolinsa, jotta voidaan vastustaa sellaisia yhteiskunnan uskomuksia, jotka perustuvat taikauskoon. Kansainvälinen yhteisö on myös voimakkaammin nyt herännyt tähän tilanteeseen. 30. päivä kesäkuuta on albinismin päivä kansainvälisesti. Samalla on asetettu riippumaton asiantuntija juuri albinoja tukemaan. Nämä ovat tärkeitä edistysaskeleita tietoisuuden lisäämisen tiellä. Lisäksi kyseiset valtiot osoittavat sen, että he tunnustavat vähitellen, miten valtavasta ongelmasta on kyse. Tämä on myönteinen ensiaskel. Me olemme valmiita sitoutumaan kans, tähän yhteistyöhön EUn edustustojen kautta. Me tuemme edelleen alueellisten ja kansalaisyhteisöjen toimia. Haluamme, että albinismista kärsivät saavat täydet mahdollisuudet elää ihmisarvoista elämää, johon ei saa kuulua väkivaltaa eikä syrjintää. Kiitos. Kiitos komission jäsen, kiitos kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron. Olemme saaneet kahdeksan päätösasmaesitystä. Keskustelu tästä aiheesta päättyy ja äänestys toimitetaan tänään.